listalla on herra Van Dalenin mietintö EUn meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka, strategiset tavoitteet ja suositukset. Ensimmäinen puhuja on herra Van Dalen esittelijänä. Neljä minuuttia. Voorzitter, dank u wel. Er valt over het Europese... Sulmiset kiitokset, rouva puhemies Euroopan meriliikennepolitiikasta voisi sanoa paljon, mutta sitä en tule tekemään, vaan keskityn muutamaan painopisteeseen. Ensinnäkin tämän sektorin merkitys. 80 prosenttia maailmankaupasta tapahtuu meriteitse ja tämä maailmanlaajuinen kauppa, siitä eurooppalaisten osuus on 41 prosenttia, Euroopan markkinoilla 40 prosenttia tavaroista kuljetetaan meriteitse. Se merkitsee sitä, että se on taloudellisesti katsottuna hyvin ratkaiseva sektori, joka maailmanlaajuisessa, on maailmanlaajuisessa kilpailussa mukana. Ja tästä seuraa tämmöinen toinen erityispiirre, nimittäin kilpailu. Me tiedämme, että maailmanlaajuisesti on monia maita, jotka hyvin eri tavoin tukevat merenkulkua. Jos me Euroopassa jätämme tämän tekemättä, silloin meidän aluksemme liputetaan Hongkongiin tai Singaporeen, ja tämä ei olisi pelkästään aluksille haitaksi, vaan seuraavaksi on siis se, että koko merenkulun klusteri kärsisi tästä. Olemme nähneet tämän jo pankkien, telakoiden, logistiikkayritysten, koulutus, yksiköiden osassa innovaation alueilla. Kaikkialla joutuisimme toteamaan, että on kysymys suuresta iskusta, jos me todellakin lakkaisimme edistämästä merenkulkua poliittisesti. Kysymys on verotushelpotuksista, jotka liittyvät tonnistoon, ja pitäisi myöskin olla verohelpotuksia merenkulkijoille ja valvevarustajille, vai tätä kautta voidaan pitkällä tähtäyksellä saada tämä klusteri säilymään Euroopassa. Tästä seuraa kysymyksiä komission jäsenelle. Nimittäin, Milloin Euroopan komissio tulee esittämään määräyksiä valtion tuista merisatamille? On niin, että tällainen kysymys, tällainen asia piti ottaa esille jo syksyllä. Minusta on tärkeää, että me tuemme avoimella tavalla ja että on olemassa selkeää vastuuta. Ei pitäisi tukea terminaaleja, jotka tullaan sulkemaan, tai satamia, jotka ovat lähellä kolmansien maiden satamia. Tämä olisi tällaista äh, vitamiinien antamista kuolleelle hevoselle, niin sanoakseni, ja palaamme sitten tässä kohtaan viisi päätelmästyksessä, koska ainakin tekstissä puhutaan tällaisista mukavuuslipuista. Se on väärä käsite, tämä mukavuuslippu, ja siinä pitäisi käyttää vain oikeaa termiä flags of convenience sijasta, nimittäin nimittäin äh, substandard shifts, äh, jotka ovat äh, jotka täytä, aluksi, jotka täytä normeja, jotka eivät noudata niitä. Kysymys on siis lipusta ja halpa lippu, mukava, mukavuuslippu, ei välttämättä merkitse sitä, tai, tai että halvempi lippu ei välttämättä ole mukavuuslippu, anteeksi, tukikorjaa. Ja e, tämä merkitsee sitä, että merenkulkuan sektori pitää myöskin saada e, kiinnostavaksi nuorisolle. Alalla tapahtuu ikääntymistä, on tapahtuttava paljon, jotta e, sukupolvenvaihdos saadaan toteutettua alalla. Täytyy todellakin ryhtyä johonkin, jotta saadaan värvättyä nuorisoa. Ja siksi varustajan yrit, järjestöllä pitäisi olla jo peruskoulussa mahdollisuus kertoa koululaisille – mahdollisuuksista, jotka ovat tarjolla työskentelyssä merenkulkualalla. Haluaisin myöskin tarttua kollegojen ja komission sen kommentoista, mitä tulee. Kiitoksia teille ja sitten komission jäsen Piblox, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää esittelijää loistavasta työstä tämän erittäin poliittisesti tärkeän asian osalta. Merenkulku liikennestrategia 2018 vuoteen asti sitten on paljon käytetty myös eh, komission Eurooppa 2020 strategian osalta ja uusi liikenteen valkoinen kirja on tuloillaan. Voidaan huomata, että liikennestrategia on eh, Euroopan suuren strategiakehityksen eturintamassa. Laivankulku on yksi Euroopan, merenkulku on yksi Euroopan eh, vahvuuksista ja meidän täytyy hyödyntää sitä, mitä menneisyydessä on rakennettu. On tärkeää myös katsoa tulevaisuuteen. Tärkeimpänä tavoitteenamme on varmistaa pitkän aikavälin kestävä kehitys ja Euroopan merenkulkualan toimivuus. Tämä tarkoittaa tehokkaita, ympäristöystävällisiä, tehokkaita merenkulku- ja liikennepalveluja. Meriliikenne tuo laadukkaita työpaikkoja Eurooppaan ja tuo myös tieteellistä ja tutkimuksellista innovaatiota. Meillä on myös ympäristötavoitteita ja komissio on aina korostanut kattavien ratkaisujen löydet, löytämistä, eritoten mitä tulee kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen. Tärkein työ strategian osalta toteutettiin ennen talouskriisiä kriisin kohdattua voidaan kuitenkin sanoa, että strategia on edelleen aivan validi. Tässä täytyy nyt ennen kaikkea korostaa kansainvälisen järjestelmän parantamista. Meillä on edessämme epäreilua kilpailua, standardit alittava liputusta ja niin edelleen. Ja meidän täytyy vastata näihin seikkoihin tärkeimpien kumppaneidemme kautta, eritoten IMOssa. Olen iloinen valiokunnan saavuttamasta kompromissista ja esitetystä mietinnöstä ja haluan vahvistaa teille, että moneen näistä seikoista komissio on jo puuttunut niin, että strategia saataisiin täytäntöön. Tässä on merkittäviä parannuksia niin laivojen kuin kansainvälisen laivaliikenteenkin osalta. Komission yksiköt ovat ryhtyneet jo työstämään merenkulkualan sosiaalista agendaakin, samoin kuin Euroopan unionin e-maritime-strategiaa. Haluaisinkin puhua vuoden 2010 valtion tuista suuntaviivoille Nämä suuntaviivat eivät mene umpeen vuonna 2011, vaikka komissio sanoikin, että seitsemän vuoden sisään näitä täytyy tarkastella uudelleen. Nykykriisi, jolla on vakavia vaikutuksia merenkulkuun, se vaatii myös hyvin huolellista lähestymistapaa tässä. Tällä hetkellä me valmistelemme strategian täytäntöönpanoon ja me aiomme julkaista tämän uuden strategiamme tässä kesän aikana. Speakers. Kiitoksia komission jäsen ja sitten puheenvuorot poliittisista ryhmistä. Ensin herra Komotrakos EPP nimissä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen kuunnellut suurella kiinnostuksella tätä alustusta ja suhtaudun hyvin myönteisesti komission jäsenen puheenvuoron. Merenkulku on elintärkeä ala Euroopan taloudelle unionilla on kaikki syyt tukea tämän sektorin tärkeä merkitystä ja unionin on kannattaa säilyttää merenkulun korkea taso. Siksi, hyvä puhemies ja hyvät kollegat, meidän on säilytettävä sekä merkittävä maamme kansainvälisessä merenkulussa, e, joka edellyttää asianmukaista strategiaa ei, että on muistettava myös se, että tämänpäiväinen mietintö hyväksyttiin musertavalla enemmistöllä valiokunnassa. Se menee oikeaan suuntaan. Jo ilman muutoksia ja tarkistuksia teksti vastaa mielestäni asianmukaisesti näihin tarpeisiin. On aivan selvää, että nykypäivänä Euroopan meren kuuluu, on vastattava kolmeisen haasteeseen. Kilpailukykyä on ensinnäkin lisättävä vapaa. Kilpailu on alan happi, mutta samaan aikaan tarvitaan toimia, koska on vastattava usein kolmansien maiden epäreilun kilpailuun. Valtion tuista on näin ollen pidettävä kiinni, koska näin voidaan taata eurooppalaisen merenkulun kilpailukyky ja jäsenvaltioiden talous Toinen haaste koskee sitä, että olisi parannettava merenkulkualan ammattikoulutusta. Nuoria on yhä enemmän, mutta tarvitaan dynaamista politiikkaa. Minun mielestäni mietintä menee aivan oikeaan suuntaan myös koskien ammattikoulutusta. Kiitoksia. Fleckenstein, kolme minuuttia sosiaalidemokraattien puolesta. Herra puhemies, hyvät kollegat ja kollegat, nai, komission jäsen, aloin onnitella siitä, että tulevaisuudessa on yksi strategia meriliikennepolitiikassa, vaikka äänestä joudutaankin vielä odottamaan. Lähdemme liikkeelle siitä, että tämä liikenteen tulevaisuuden koskevan mietintöön ja valkoista kirjaa tulee osaltaan edistämään – hanke 2018. Siihen saakka olemme puiteedellytykset, jotta Euroopan meriliikenteen taloustoiminta saadaan kansainvälisessä kilpailukykyiseksi. Olemme joutuneet toteamaan, että nämä puiteedellytykset täytyy suunnata ekologisten normien mukaisesti, että toiseksi, että tarvitsemme maailmanlaajuisia sosiaalisia standardeja, joita saa laadullisesti hyvää merenkulkua. Haluan lyhyesti tarttua kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, Merenkulku on ympäristöystävällinen liikenneen ala ja siksi tavoitteena on ollut, että tulevaisuudessakin tämä talouden ala osaltaan voi edistää taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Olen sen puolesta, että luomme houkuttimia, kuten esimerkiksi vihreät satamat, vaikka tänään emme päätäkään mitään, vaan annamme komissiolle ja neuvostolle tehtäväksi huolehtia, mikä on mahdollista ja katsoa, mikä on mahdollista. Yhtä tärkeänä pidän myös sitä, että kansainvälinen kilpailukyky suhteessa muihin liikennemuotoihin säilyy. Siksi meidän ehdotuksemme pohjalta on oikein, että komissio vielä kerran tekee vaikutusarvion nimenomaan Pohjois- ja Itämerellä Pohja- ja Itämerellä, koska jos halutaan enemmän kuin muualla toimia, niin pitää tarkkailla kansainvälistä kilpailua ja myöskin sitä, ettemme toimi kontraproduktiivisesti jälleen saa aikaan tilanne, jossa kontit palaavat tieliikenteessä kuljetettaviksi. Ja vielä viimeinen asia, joka on minulle tärkeä, se on se, että suuret merisatamat pitää ottaa mukaan TEN-hankkeiden suunnitteluun. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että merisatamat ovat tärkeitä solmukohtia liikenneketjuissa ja ne voivat tehokkaasti täyttää tehtävänsä vain jos intermodaalius on tehokkaasti olemassa tai sitä vahvistetaan. On olemassa erinäisiä asioita, jotka voitaisiin ottaa tämä esille. Herra Van Daal, minä onnittelen, onnittelen tästä mietinnöstä. me kaikki olet mukana tekemässä tätä ja pyydän ymmärrystä sille, että emme halua huonontaa tätä äh, mietintöä sillä, että hyväksymme teidän tekemät tarkistukset. No, madame. no niin, sitten Rova Savisaar. Onko hän paikalla? Do the liberals have some... Onko liberaaleilla joku, joka haluaisi puhua? Madame Paulson? Äh, ja, okei, okay. nein, ich bin Gesine Meissner. Minä olen Gesine Meissner. Minä olin jo pyytänyt aikaa Rova Savisaariolle täällä. Hän on kirjallisesti eh, tehnyt oman puheenvuoronsa. En tiedä, missä yhteydessä saan puhua. Hmm. I didn't understand fully what... Sorry, there was supposed to be a speaker for the, for the, for the Liberal Party. Liberaaleilta piti Rovo Savisaaren puhua. Jos hän ei ole paikalla, niin siirrymme seuraavaan puhujaan ja sitten ehkä annamme myöhemmin teille puheenvuoron. Kyllähän se minulle sopii, kunhan äh, olen tietoinen siitä, että koordinaattorina minäkin saan puheaikaa. Rova Savisaar esitti kirjallisen lausunnon ja antoi sen puheen johtajistolle sinne. Yeah. We proceed to the next political group, to the Greens and, and then... Seuraavana on vihreiden puheenvuoro ja sen jälkeen teidän roomaistanut puheenvuorosta. Herra Vasse, äh, vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Vihreät ähm, tukevat varauksetta äh, tätä mietintöä ja suosintuksia, joita herra Van Dalen esittää. Tämä on tasapainoinen teksti. Se on tulosta tiiviistä yhteistyöstä, jonka hän sai aikaan muiden poliittisten ryhmien kanssa. Me tuemme tätä mietintöä, koska siinä otetaan esille hyvin Euroopan meriliikenteen haasteet, joita ovat meriliikenteen merkittävä kasvu sekä kansainvälisesti että yhteisön sisällä, myös ympäristö siis ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä ei voida tässä uhrata. Tämän teksti noudattaa sitä logiikkaa, jota haluaisimme soveltaa kaikille aloille, nimittäin mm, kestävän kehityksen politiikkaa. Tämä teksti avaa myönteisiä väyliä sille, että vuoteen 2018 mennessä meriliikenne voisi kehittyä parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Toimme erityisesti mm, mukavuus lippulaivojen värikäyttöä. Haluamme estää sen. Haluamme myös torjua merirosvoista ja tuemme yhteisen eurooppalaisen merialueen politiikan kehittämistä, multimodaalista liikennettä niin, että satamat yhdistetään sisämaan kohteisiin. Haluaisimme myös hallinnollisten sääntöjen yksinkertaistamista Eh, eurooppalaisissa satamissa eh, merialan ammattien eh, profiilin korostamista ja koulutuksen tehostamista ja tuemme ympäristökysymyksien korostamista. Ja kaiken kaikkiaan kaikki ne seikat, jotka menevät siihen suuntaan, että meriliikennealaa kohennetaan ja sen kilpailuasemia parannetaan muihin liikennemuotoihin verrattuna ansaitsee tukemme. Van Dallen ottaa hyvin huomioon koko maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet. Meriliikenne on yksi vastaus näihin haasteisiin. Se on erityisesti tärkeä väline ilmastonmuutoksen estämiseksi. Olemme ainoastaan pahoillamme siitä, että tarkistus, jonka jätimme siinä tarkoituksessa, että meriliikennesektori otettaisiin mukaan se hiilidioksidi no, kiintiökauppaan, sitä ei esittele eikä valiokunta hyväksynyt. Meidän mielestämme minkään taloudellisen sektorin ei pitäisi jäädä näiden yhteisten sääntöjen ulkopuolella, kuten ilmalla, liikenneala ja maatieliikenneala. liikenneala myös meriliikenne, vaikka se aiheuttaakin vähän päästöjä, myös siellä on pyrittävä vähennyksiin. Me siis tulemme pitämään kiinni tarkistuksista. Me haluamme alistaa ne koko parlamentin äänestykselle. Kiitoksia. Si. Mr. Hennin. Kiitoksia sitten kuen nimissä kolme minuuttia herra Enin. Kollegsi. hyvät kollegat, on pelkää kainostelua sanoa, että unioni tarvitsee todellista meriliikenteen kehittämispolitiikkaa, koska kuseessa on merkittävä tekijä unionin tulevaisuutta ajatellen, kun ajatellaan taloudellista, poliittista ja, ja elintarvikehuollon varmuutta. Tarvitsemme kokonaisvaltaisia strategioita, senhän on otettava huomioon laivojen rakennus, satamat, henkilökoulutukset ja turvallisuus satama palvelujen vapauttaminen, josta parlamentissa keskusteltiin vuonna 2006, on mielestäni keskeinen elementti, joka on otettava huomioon kaikissa eurooppalaisissa meriliikennestrategioissa. Parlamentti pyytää komissiota jatkamaan taisteluaan eh, mukavuuslippulaivoja vastaan. Tämä on hyvä, mutta eh, työ on todella aloitettava mukavuuslippulaivojen väärinkäyttöjä ei oikeastaan tarvitse torjua, vaan koko tämä käytäntö on torjuttava. Meidän hyvät aikomuksemme turvallisuus ja muissa alueissa ovat muuten aivan turhia. On tärkeää antaa vartion tukea näille, ah, tälle alalle niin, että noudatetaan myös sosiaali- ja ympäristönormeja ja edistetään työllisyyttä ja koulutusta merialalla ainoat todelliset kilpailun väärentymät eivät johdu valtion tuista, vaan sosiaalisesta palkkaa ja, ja ympäristöä koskevasta dumpauksesta. Paras tapa toimia tässä edellyttää hyvin, makset, hyvin maksettua ja hyvin, hyvin koulutettua henkilökuntaa, joka on, joka on turvattu. On hyvä, että lopultakin puhutaan merenkulkualan elinkestä oppimisesta, ammattikoulutuksesta ja pätevyydestä on vielä saatava tämä tunnustettua kaikille merenkulkualan toimijoille ja työnantajien olisi maksettava koulutus. Kannatan ehdotuksia, jotka koskevat rakennusta ja muita seikkoja. Tämä on hyvä edistysaskel, mutta on vielä ristiriitoja. Tarvitaan tässä vielä liikkaa rahtajien lobbauksen jälkiä ja ultraliberaalia leimaa. Mis, miten voimme turvata merenkulkualan työpaikat tulevaisuudessa ja ottaa huomioon uusi teknologia? Kuinka voimme puolustaa alaa dumppaukselta? Palkansoijilla ei ole samoja oikeuksia edes unionin sisällä. Kuinka voimme korostaa turvallisuutta, kun kuitenkin jul, nämä, kukin itse kertomasta tilanteesta ja kun edelleen on olemassa käytäntöjä, jotka ovat vaarallisia ympäristölle ja ihmisille, eikä niistä tarvitse antaa ilmoituksia. Meille mielestämme on välttämätöntä, että meillä on korkealaatuista meriliikennepolitiikkaa, jossa kunnioitetaan alan työntekijöitä. He usein vaarantavat elämänsä palvellakseen muita. Thank you. Now, madam. Kiitoksia sitten Rova Rosbach. eftn nimissä puolitoista minuuttia. Pomen. Kiitos, puhemies. Niin, tämä on kunnianhimoista, mutta meillä on joitakin kommentteja. Euroopan, enemmän tavaroita Euroopan viroille, mutta olemme havainneet, että veden korkeus on ollut hyvin alhainen, eli näillä viroilla jokin, joilla ei ole voitu harjoittaa merenkulkua. Jos katsotaan sitten valvontaa, niin, niin miten voidaan katsoa, minkälainen riski voi syntyä jossakin hiilipruomusta. Jos ajatellaan kaikkia merenkulkia kansakuntia, noudattavatko ne kaikki Euroopan unionin sääntöjä, saadaan todeta, että kolmansien maiden alukset eh, hyötyvät taloudellisesti siitä, että eivät noudata. Miksi nämä ongelmat otetaan vain silloin, kun on kysymys Afrikasta, kun esimerkiksi Indonesiassa meren, merirosvo-ongelma on huomattavasti suurempi ja vaikuttaa EUn varustamoihin. Jos me katsomme rannikkovesiä, voimme todeta, että pitäisi välttää erilaisia ympäristökatastrofeja. Ja monet pienemmät satamat ovat jääneet tämän ulkopuolelle. Meidän pitäisi saada vahvistettua rannikkomeren kulkua eikä heikentää sitä. Sen lisäksi puhutaan paljon telakkateollisuudesta. Mutta missä on keskustelu, joka koskisi ympäristövastuuta? Ensisijaisesti on kysymys äh, aluksista, joita parannellaan tai korjaillaan jossakin ja missä ne puretaan Intiassa. Seuraavaksi herra Marinescu, kaksi minuuttia afacerile maritime europene nu pot fi privite separat. Euroopan meri liikennekysymyksiä ei voida käsitellä kansainvälistä EU on kilpailukykyinen toimija erityisesti matkustaja- ja konttiliikenteessä. Euroopan unionin äh, yritysten asemaa on parannettava. On parannettava myös merenkulkijoiden koulutusta ja työolosuhteita. On parannettava myös heidän elinolosuhteitaan. Meri, eurooppalainen meriteollisuus alkaen laivanrakentajista niiden käyttäjiin kärsii korkeasti koulutetun työvoiman puutteesta. Aasialaiset ja lähi-idän yhtiöt tarjoavat paljon enemmän mahdollisuuksia kuin eurooppalaiset ja näissä olosuhteissa eurooppalaiset mieluummin turvautuvat Dubaissa tai Kiinassa sijaitseviin varustamoihin ja valitsevat toiset liput laivoilleen. Tällainen tilanne ei voi jatkua. Jäsenvaltioiden on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä, jotta voisimme harmonisoida alaa ja tarjota koulutusta ja harjoittelujaksoja ja alan koulutusta. Toinen näkökohta on turvallisuus. On vaarana, että kansainvälinen meriliikenne kärsii turvallisuuskysymyksien takia. Tiedämme, mitä tapahtuu Afrikan sarven ympärillä. On totta, että Atalanta-hanke on onnistunut, mutta tarvitsemme lisää turvallisuutta sotilailla pitää olla mm, paremmat mahdollisuudet puuttua tilanteeseen kuin tällä hetkellä. Kiitoksia. Now, Mr. El... Kiitokset. Seuraavaksi El Hatrui, myös kaksi minuuttia. Dank u wel, voorzitter, collega's, meneer de commissaris. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Suuressa määrin haluaisin tukea herra Frankensteinin esittämiä, samoin kuin esittelijän esittämiä näkemyksiä. Haluaisin kiittää esittelijää aivan loistavasta mietinnöstä. Hän tuo esille tässä useita erittäin tärkeitä seikkoja, eritoten merenkulkualan merkityksen taloudelle ja sen, että meidän täytyy pystyä globaaleilla markkinoilla kilpailemaan. Meidän täytyy myös varmistaa se, että merenkulkualamme pysyy kilpailukykyisenä, mutta meillä täytyy olla myös kestävämmällä pohjalla oleva, ö, oleva ala. Toisin sanoen meidän täytyy ottaa huomioon myös laiva uudelleen liputuksen riski. Ja kaikkien tämä täytyy tapahtua reilulla pelikentällä. Tämän vuoksi valtion tuukisäännöt, joita on pitkään jo odoteltu tässä, niiden täytyy astua voimaan. Meidän täytyy varmasti myöhemmin tässä palata tähän asiaan. Haluaisin seuraavaksi hieman puuttua työllisyyteen, työllisyyteen ja työolosuhteisiin. Tästä alasta täytyy jälleen saada nuorten kannalta houkutteleva. Tämä on hankalaa ja meidän täytyy todellakin ponnistella sen eteen, että varmistetaan se, että nuoret ovat tietoisia uramahdollisuuksista meidän kulkualalla. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joihin meidän täytyy keskittyä. Samoin työolosuhteita täytyy parantaa lainsäädännön kautta ja IMOn kautta. Monet äh, henkilöt ovat täällä jo maininneet myös meidän merenkulkualan vaikutuksen ympäristöön. Merenkulkuala on varsin kestävällä pohjalla, mutta vieläkin voidaan parantaa tätä tilannetta. Ja meidän täytyy ottaa tässä nyt pioneerin rooli Euroopassa myös tukemalla kansainvälistä merenkulkujärjestöä. Tietysti voimme myös luoda huokuttelevan ammatin tästä vain, jos ammatti on myös turvallinen. Kolmannessa mm, merenkulkupaketissa tätä halutaan panna täytäntöön ja meidän täytyy myös Somalian rannikon Atalanta-operaatiota tukea edelleen. Nyt Maisnaa. Niin, kiitos puhemies. Aluksi haluaisin sanoa, että kun ensimmäinen liberaaliryhmän puhuja kiittää herra Van Dalen ja olemme kaikki voineet todeta, että hän todella on sydäntään myöten sitoutunut merenkulkuun ja me ymmärrämme, miten tärkeä tämä alue on merenkulkuala talousalana on kasvanut huomattavasti enemmän ennen kriisiä kuin muut talouden alat. Meriliikenteellä on suuri merkitys tässä. Ja koko tämä merenkulkualan klusteri, se on ratkaiseva merkityksetä Euroopalle. On ennuste, että kun tämä kriisin jakso on ohitse, liikennesektori tulee kasvamaan ja paljon tulee tapahtumaan nimenomaan merenkulkualalla. 9, 90 prosenttia viennistä ja tuonnista tapahtuu satamien kautta. Ja on tärkeää, että luodaan tällaisia käytäviä Euroopan laajuisessa verkostossa, jossa tämä on yhteydet myöskin satamiin huomioon. Me tarvitsemme uut, uusia eh, ihmisiä työskentelemään tällä alueelle, nuoria ihmisiä. Me tarvitsemme eh, laadullisesti hyvää koulutusta kautta Euroopan, myöskin harmonisoitua ja myöskin meidän pitää mainostaa tätä alaa. Nuorten ihmisten pitää nähdä, mitä tulevaisuuden mahdollisuuksia on meriliikenteessä. Me haluamme hyvät työskentelyolosuhteet. Sekin on Euroopan laajuisesti asia, jota me voimme harmonisoida. Ympäristö otettiin jo esille. Merenkulku on ympäristöystävällistä, mitä ennen kaikkea tulee hiilidioksidipäästöihin. Se voi omasti parantaa tilannetta, mitä tulee taas sitten typpi- ja rikkidioksidipäästöihin. Ja tällä näissä kysymyksissä ala itse voi toimia näiden kysymysten puolesta. Ja tämäkin on jo todettu, että meren, merikuljetukset ovat kansainvälisesti kilpailutilanteessa ja meidän on katsottava, että Eurooppa tällä hetkellä on johtavassa asemassa pitkälti ja meidän tulisi säilyttää tämä johtava asema. Siihen tarvitaan valtion tukea yksittäisessä tapauksessa mahdollisesti ja me pitää katsoa, että yhdessä kehitämme tätä sektoria edelleen. Joten tämä on siis tulevaisuuden ala ja siksi on tärkeää, että meillä on pitkä tähtäyksen strategia kehitteillä. Dank, Frau Kiitos, Oma Meissner. Ja nyt eh, rovari herra Rikki. Monsieur le Président, merci. Euh. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionin tasolla harjoitetaan kunnianhimoista pitkätä, pitkätähtäimen meri liikennepolitiikkaa. Tässä on otettava huomioon alan erityistarpeet ja vastattava sen haasteisiin. Meriliikenne on unionille strateginen ala monessakin suhteessa. Ensinnäkin liittyen kasvu- ja työllisyysnäkymiin ja sen kansainväliseen ulottuvuuteen, ottaen huomioon myös sen ympäristöön liittyvä kestävä luonne 80 prosenttia maailman äh, kaupasta kulkee meriteitse. Komission äh, asiakirja Vandalinin mietintö osataa tien, jota seurataan. Siinä mainitaan nämä strategiat, strategiset väylät ja äh, avain toiminta-alat Euroopan unionin varten. haluaisin korostaa joitakin kohtia, mitä olemme kollegani Vlaston kanssa tukeneet liikennevaliokunnassa. Euroopan unionin on toimittava niin, että vahvistetaan meriliikenteen kilpailukykyä se edellyttää työolosuhteiden parantamista ja etenemismahdollisuuksien parantamista alalla ilman, että kilpailu tavoite erotettaisiin kestävän kehityksen, lojaalin kilpailun ja turvallisuuden e, tavoitteista. Euroopan unionin olisi kannustettava ulkoisten kulujen ottamista ja alan päästöjen vähentämistä. Ottaen huomioon meriliikenteen kasvu, investoinnit uudist- satamien uudistukseen, niitä on kannustettava Euroopan unionin on jo nyt antava, annettava näkemyksensä meripolitiikasta vuotta 2018 asti. Vandalin mietintö on erittäin hyvä. Sitä tuettiin hyvin laajasti valiokunnassa ja toivon, että se saa yhtä massiivisen tuen koko parlamentilta. Se antaisi neuvost- äh, paljon neuvotteluvaltaa tässä asiassa. For two minutes. Kaksi minuuttia, Rovatika. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puhemies. Extrem de important pentru Uniunea Europeană. Având Merenkulkualasta tulee äärimmäisen tärkeää Euroopan unionille ottaen huomioon, että meriala on kohdannut maailmanlaajuisesti suurta kilpailua. Me korostamme sitä merkitystä, joka on kaikilla merenkulkualan elementtien tukemisella niin yhteisön sisällä kuin ulkopuolella. Pariisin yhteisymmärrys pöytäkirjassa on satamia, jotka ovat mustalla tai harmaalla listalla. Ja nyt todellakin kehotetaan toimimaan mahdollisimman hyvin niin, että Euroopan satamat pääsisivät valkoiselle listalle. Merenkulkuonnettomuudet Ova niitä on tapahtunut viime vuosina ja näin ollen meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että luodaan eurooppalaisia keskuksia, jotka voivat toimia silloin, kun merikatastrofeja tapahtuu. Ja haluaisin vielä pyytää komissiota hyödyntämään maksimaalisesti mahdollisuutta hyödyntää suoraa pääsyä Mustalle merelle. Se on erittäin tärkeä strateginen alue. Ja komission täytyy tässä toimia niin kuin on tapahtunut muidenkin alueiden kanssa, eli täytyy avata kilpailu tässä niin, että voidaan luoda tällaisia merikäytäviä Mustalle merelle. Reinin ja Tonavan kautta on yhteyksiä Amsterdamin ja Konstansan sataman välillä ja tällä tavalla voidaan leikata sadoilla kilometrillä pääsyä Mustalle merelle. Tämän vuoksi täytyy käytävä 18 prioriteettia korostaa. Meriliikenne saastuttaa vähemmän ja tämän vuoksi Euroopan parlamentti on pyytänyt, että tämä liikennemuoto otetaan mukaan myös päästöoikeuksien vaihtojärjestelmään. Laivan varustamoilla on suuria vaikeuksia talous- ja rahoituskriisin edessä ja tämän vuoksi nämä ovat ongelmia, joita telakoilla ei pystytä ratkaisemaan nykykriisin käsissä. Yhä enemmän puuttuu pätevää henkilökuntaa, työolosuhteet ja sosiaaliset olosuhteet ja puhemies keskeyttää. Olosuhteet liittyvät vahvasti myös kilpailukykyyn ja tämän vuoksi on välttämätöntä helpottaa merenkulkualan työntekijöiden liikkuvuutta niin, että heidän edessään ei ole mitään esteitä. Pyydämme teitä pitämään puheenjohtajasta kiinni. En näe herra Kellyä täällä salissa. Jos näin todella on, niin annan puheenvuoron seuraavaksi Rova Ajala Senderille kaksi minuuttia. Presidente. Si- Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella herra Van Dalenia ja kollega Fleckesteinia tästä erittäin hienosta aloitteesta ja jos heijastuu parlamentin kunnianhimoiset pyrkimykset koskien unionin meripolitiikkaa. Olen myös kiitollinen siitä, että osa, suuri osa omista ehdotuksista ne otettiin mukaan. Siinä on tärkeitä seikkoja, kuten esimerkiksi satamien ja laivojen sopeuttaminen liikennerajoitteisten henkilöiden tarpeisiin vuoden 2006 ilon sopimus mainita myös koulutusta koskevat vaatimukset halutaan laajentaa koko merenkulkualaan. Tässä ehdotetaan myös saastumista koskevien toimien tehostamista IMOn normin mukaisesti. Edelleen edellytetään älykkäiden liikennemuotojen käyttämistä, kuten Galileo-satelliittijärjestelmän käyttöä. Siinä edellytetään myös, että Euroopassa tehostettaisiin merirosvoksen torjuntaa ja Atalanta-hankkeen tehostamista. Edellytetään myös laivaston sopeuttamista vastaamaan nykyvar normeja. Edelleen olin tyytyväinen Euroopan verkostoja ja sotamia koskevista ehdotuksista. Kiitoksia. Muchas gracias. Now the... Kiitoksia ja sitten menettely ilman puhujalistaa, hyvät kollegat. Herra Papa Nikola haluaisi ensin käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos, herra puhemies. Tämä on todellakin hyvin kunnianhimoinen strategia, josta tänään käydään keskustelua. Mitä tulee näihin yleisiin suuntaviivoihin, olen vakuuttunut siitä, että Kumot Saakis jo puhui, joka oli meidän ryhmämme varjoesittelijä. Haluaisin esittää jokin kommentteja kansallisuusvalikunnan jäsenenä. Ja tämä on ollut mielenkiintoinen aloite, joka on tällainen, koskee tällaista valvontaverkosta meriliikenteessä. Te, komission mukaan tällaisen järjestelmän aikaansaaminen, jolla, jolla hallinnoidaan tietoa, tämä tarjoaa mahdollisuuden seurata ja tunnistaa alue alukset, jotka ovat merellä ja myöskin mikä on niillä rahtina. Mutta näistä elektronisista välineistä huolimatta, jotka ovat pitkälle kehittyneitä, on olemassa tietysti tämä Frontex-mahdollisuus. Tämä liittyy ennen kaikkea ihmiskaupan torjumiseen. En nyt tiedä, mitä komissio tässä aikoo. Aikooko se puuttua tähän asiaan tiedonannossaan? Onko olemassa erilaisia vastuualueita yksittäisten toimijoiden kesken, vai onko tarkoitus hallinnoida yhdessä näitä tietoja, jotta saadaan parempia tuloksia molempiin suuntiin? The, your question is clear. Now, Mr. Pasku. For... Herra Pasku, minuutti. Thank you, Mr. President Kiitoksia puhemies. Haluaisin käsitellä kahta asiaa, jotka esittelijä on maininnut, mutta niitä ei ole tässä sen enempää laajennettu. Ensinnäkin merirosvous. Suositukset ovat kaikki hyviä, mutta ne ovat yleisluontoisia. Kenties kokemustemme täytyisi enemmän antaa panosta IMOn ehdotuksiin ja pohjata tässä Atalanta-operaation antamiin oppeihin. Euroopan unioni ei voi kuitenkaan moninkertaistaa eri toimia tässä. Tässä joissakin asioissa tarvitaan paremmat yhteydet ottaen huomioon näiden alueiden monimuotoisuus, aivan niin kuin on osoitettu, kun nähdään, miten tässä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja muut seikat ovat vahvasti yhteyksissä Tonavan ja Mustanmeren välisellä alueella. Ja rouva Tikau pyysi vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, chairperson, I would like to ask Mr. Haluaisin kysyä komission jäseneltä kaksi kysymystä. Se referee la Uh, un raport pe care îl solicităm Comisiei Europene privind eficiența. Viittaan kertomukseen, jota olemme pyytäneet komissiolta koskien Marko Polo-ohjelman tehokkuutta. Toinen ongelma koskee lainsäädännöllisten ehdotusten tulevaisuutta koskien eh, satamien roolia maailmanlaajuisessa logistisessa verkostossa. Thank you. We still have one more, I think. Vielä täällä on yksi puhuja, joka haluaisi käyttää puheenvuoron tässä menettelyssä, herra Kumatsakos. Sopuu, muuten että tuon logo Niin, herra puhemies, kiitos, että sain vielä puheenvuoron. Halusin pyytää tätä puheenvuoroa vain yhdestä syystä, koska alussa jätin jotakin pois puhuessani, jotakin, mitä muutkaan kollegat eivät voineet kuulla. Sen halusin nyt vielä sanoa, nimittäin tähän EMSAN, eli meriturvallisuusviraston toiminnasta. Siellä tehdään tärkeää työtä, olemme käyneet siellä äskettäin, se tehdään erinomaista hyödyllistä työtä, ajatellen meriliikennestrategian kehittämistä Euroopan unionissa. Se ansaitsee meidän tukemme ja uskoakseni tekniset mahdollisuudet, joita siellä on olemassa, eivät palvele pelkästään laivaliikennettä, vaan niistä voi olla muillakin sektoreilla hyötyä, kuten juuri on todettu, ajatellen ennen kaikkea tietoja, joita kerätään ja voidaan hyödyntää, jota Frontex kokoaa. Ja suoraan sanottuna EMSA tekee tärkeää työtä ja se pitää tunnustaa, se täytyy pitää mielessä silloin, kun puhutaan eurooppalaista merenkulun strategiasta. Kiitoksia. Kiitos ja nyt komission jäsen Pievalks. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, tämä oli hyvin mielenkiintoista tämä keskustelu ennen kaikkea. Tietysti herra Van Damin mietintö oli erinomainen, se on erinomaisen laadittu. Tietysti on vaikea kirjoittaa mietintöjä tällaisista yleisistä strategioista, koska strategia on väline, joka todella edellyttää pitkän tähtäyksen visiota. Samanaikaisesti se täytyy keskittyä olennaisiin kysymyksiin. Nyt me työskentelemme kollegiossa valmitselemassa tällaista tiekarttaa toimenpanoa varten. Ehkä kesällä voisimme jo esitellä sen, mutta haluaisin vastata kysymyksiin, jotka ovat olleet erityisiä. On puhuttu tästä valtion tuesta satamille. Tästä on käyty keskustelua eh, kilpailuasioiden alalla. Meidän entinen kilpailualan komission jäsenemme ovat sanoneet, että pitkälti pyrittäisiin edistämään tätä, koska tässä, vaaditaan hyvin paljon aikaa vielä tämän asian käsittelyyn. Mitä tulee Marko Poloon asiasta, jotka liittyvät Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin, niistä on keskusteltu, joten Marko Polon keskustelu tulee <laughs> liittymään tähän. Ja sitten merisatamat. Meillä ei ole lainsäädäntöä tässä vaiheessa vielä valmisteilla Joten vielä kerran kiitän herra puhemies ja arvoisat jäsenet tästä keskustelusta. Tämä oli todella suureksi avuksi komissiolle. Thank you very much, Commissioner. Now our report... Ja nyt komission jäsen herra esittelijä herra Van Dalen. Ja, voorzitter, dank. Uh, dank ook aan alle... Kiitos puhemies. Kiitos myöskin kaikille kollegoille. Tämä mietintö on hyvä esimerkki siitä, miten harjoitamme rakentavaa yhteistyötä eri poliittisten ryhmien välillä. Haluaisin vielä viitata kolmen keskeiseen kohtaan, joita täällä on käsitelty. On selvä, että ympäristökysymykset ja alusten ympäristöystävällisyyden lisääminen on keskeisintä tässä yhteydessä. Täällä on puhuttu myöskin siitä, että ympäristölle haitallisia aluksia voitaisiin mahdollisesti verottaa enemmän. Joku puhui myöskin vihreistä satamista, ekologisista satamista, jotka äh, toimisivat äh, sen periaatteen mukaisesti, että ne saisivat ikään kuin bonusta siitä, että ne ovat äh, panostaneet ympäristöystävällisyysperiaatteeseen. Tällainen bonusmalus äh, käytäntö voisi olla hyvä kannustin, että saisimme enemmän ympäristöystävällisiä satamia. Jäsenmaiden on luonnollisesti sovellettava käytännössä myöskin äh, meriturvallisuuspakettia, josta täällä on paljon puhuttu. Valvonnan osalta edistystä on tapahtunut. Tällä hetkellä valvonta perustuu riskeihin eikä enää aikaisemman käytännön mukaisesti sovittuun prosenttilukuun. Jotkut puhuvat, että Pariisin ajosopimuksesta ainakin Slovakia on vielä siinä mukana. Sitten vielä lyhyesti muutama sana laivarakennusta ja teollisuudesta. Kaikki tietävät, että laivarakennus ja teollisuus on äh, nimenomaan äh, ongelma tilanteessa, kun säästöjä yritetään saada aikaiseksi ja, ja sitä ei, saada, ei saa sallia. Viime äh, viikolla esimerkiksi Hollannin kauppalaivasto alus auttoi saksalaista laivaa vaaratilanteessa. tilanteessa. Ja tällainen no, yhteistyö on keskeistä. Laivavarustajat on saatava yhteistyön piiriin mukaan. Ja vielä kerran kiitokset äh, kaikille ja kiitos myöskin komissaarille hänen sanoistaan. Mr. Van Dalen, debate on this... Kiitos herra Van Dalen. Tämän aiheen käsittely loppuu nyt. Äänestys pidetään kahden viikon kuluttua. Brysselin istuntoviikolla. Now let me to welcome Commissioner Welcome. Tervetuloa sitten komission jäsen tänne.